23. kesäkuuta eteenpäin hän kuuluu sitoutumattomien joukkoon. Alankomaiden toimivaltaiset viranomaiset ovat kertoneet minulle, että Louis Vontesin sijalle tulee Lukas Hartung ja Rova Janin Hennis Flashertin tilalle tulee herra Jan Mulder 22. kesäkuuta 2010 lähtien, eli eilisestä lähtien. Toivotan tervetulleeksi nämä uudet kollegat joukkoomme. Kiitoksia. Ja sitten artiklan Euroopan parlamentin ohjesäännön kolmoskohdan, kakkosalakohdan mukaisesti on otettu tässä huomioon ja herra Lukas ja, ja anteeksi, herra Harton ja Mulder osallistuvat parlamentin istuntoihin, joista he ovat ilmoittaneet ja ovat ilmoittaneet myös e, kaikista mahdollisista muista esteellisyyssitoumuksistaan, jotka vaikuttavat mahdollisesti heidän meppinä toimimiseen. Ja myöskin